Now, um, we would start by submitting uh, the agenda to your approval. Are there any comments on the agenda or not? Onko teillä mitään kommentteja esityslistaan? Sen tapauksessa esityslista on hyväksytty. Mikä teillä on mitään sanottavaa pöytäkirjoihin kokouksista 11. tammikuuta ja 12. tammikuuta? niin ilmoittakaa siitä. Ilmeisesti ei ole, joten pöytäkirjatkin on hyväksytty, joten siirrymme sitten ensimmäiseen kohtaan estyslistallamme. Ja herra Kukan voisi kertoa meille valtuuskuntamatkansa johtopäätöksistä vaikka ensimmäisenä. Herra Kukan. Very much, Mr. Chairman, dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. 12 että parlamentin välisessä kokouksessa Kaakkois Euroopan maiden suunnalla Bosnia-Herzegovinan suhteen keskusteltiin kaikista maahan liittyvistä asioista ja kehityksestä. Keskustelut ovat erittäin niin eloisia, joskus hieman ristiriitaisiakin, niin joskus hieman kiisteltiinkin. Integroituminen kohti Eurooppaa, kuten usean otteeseen todettiin, on asia, jonka suhteen maa on selvästi nyt jälkeen muita tuon alueen maita. Muista maista jäänyt jälkeen. Edistyskertomus vuodelta 2008 ja myöskin kertomus vuodelta 2009 totesivat, että edistyminen oli ollut erittäin hidasta vakautus- ja asysyöntikriteereiden toteuttamisen suhteen. Usein otteeseen esitimme tämän kommentimme mutta vastapuolella ei näkynyt mitään kovinkaan innokkaita reaktioita. Keskustelimme myöskin kiireisestä tarpeesta saada aikaan perustuslain uudistus, joka johtaisi johdonmukaiseen instituutionaaliseen rakenteeseen maassa ja itsenäisiin puolettomasti toimiviin instituutioihin. Tässäkin suhteessa edellytetään vahvaa parlamentaarista komponenttia valtiollisella tasolla. Tätä me painotimme. Perustuslain uudistaminen mainittiin myöskin niiden päätösten täytäntöönpanossa, joita joulukuussa ihmisoikeustuomio antoi, antoi Sadicin ja Da Vincin tapauksessa. Todettiin, että nykyinen perustuslaki syrjii kansalaisia, jotka eivät kuulu kolmeen pääasiallisen kansan osaan jotka ovat määräävässä asemassa Bosnia-Herzegovinassa. Parlamentaariselle yleiskokoukselle on tehty valituksia. Peruslain muutoksen muutokset, varsinkin viimeisin sellainen, ei kohte kaikkia kansalaisia tasavertaisella tavalla. Pääministeri totesi, että saattaa kestää useita viikkoja vielä ennen kuin täytäntöönpano on mahdollista. Suurin osa parlamentaarikoista suhtautuu asian kielteisemmin, pessimistisemmin ja totesivat, että nyt on hyvin lyhyt aika enää vaaleihin ja muitakin ongelmia on edessä. Kolmas lokakuuta tänä vuonna vaalit järjestetään. Me painotimme, että on tärkeää pistää täytäntöön näitä muutoksia jo ennen vaaleja, jotka järjestetään lokakuussa. Mitä tulee viisumin helpotuksiin, keskustelemme hyvistä tuloksista, että Bosnia-Herzegovin osalta on saatu aikaan, kun se on pyrkinyt vastaamaan kriteereihin, kun vierailimme Sarajevossa. Samaan aikaan valmisteltiin komission arviointiryhmän kolmatta vierailua maahan. Kaksi aikaisempaa valvontamatkaa tuottivat myönteisen arvion tilanteesta. Me huomautimme, että tämä on esimerkki, joka osoittaa, osoittaa, että kun poliitikot toimivat yhtenäisen rintavana, silloin saa jotakin myönteistä aikaan maan hyväksi. Vetosimme maan päättäkin, jotta he noudattaisivat samaa lähestymistapaa myöskin muiden asioiden hoitamiseen. Viisumihelpotukset aiheuttivat hyvin paljon vilkaista keskustelua maassa. Lisäksi se oli tärkeässä osassa, kun keskusteltiin kansaisjärjestöjen kanssa. Kansaisjärjestöt ottivat esiin merkittäviä huolenaiheita, jotka liittyvät viisumihelpotuksiin, joita ollaan antamassa Bosnia-Herzegovinalle ennen parlamenttivaaleja. Ne totesivat, että poliittiset puolueet tulevat käyttämään tätä väärin hyväkseen omia tarkoitusperiään silmällä pitäen. Myönteistä oli havaita hiljattain tehty sopimus Serbian ja Bosnian kanssa tehty sopimus, joka liittyi vankien vaihtoon. Köyhyyden lisääntyminen Bosnia-Herzegovinassa on erittäin näkyvää tämän talouskriisin nyt vallitessa. Niin ikään on täysin selvää, että tämä on tulosta myöskin siitä, että merkittäviä talousuudistuksia ei maassa ole tehty. Tämäkin johtanut köyhyyteen. Vetosimme maan viranomaiseen, jotta ne toteuttaisivat kaikki IMFn avustusohjelman ehdot. Painotimme myöskin sitä, että Bosnian Herzegovinan täytyy saada aikaan sellainen lainsäädäntö, joka mahdollistaa kunnollisen tilastotiedon saamisen väestöstä, väestön laskentaa silmällä pitäen. Vuonna 2011, mikäli väestönlaskentaa ei saada hoidettua, tämä saattaa estää sen EUn EU-hun liittymispyrkimyksiä. Tämä, mahdollistaa, tämä ei myöskään mahdollista sosiaalisten taloudellisten ohjelmien täytäntöön Tämä saattaa haittaa sosiaalistaloudellisten ohjelmien täytäntöönpanoa, mikäli väestönlaskenta ei onnistu. Usein kansallismielistä retoriikkaakin on esiintynyt. Tästä on tullut merkittävä osa kansallista keskustelua, kansalliskiihkoilu, ja tämä ei ole yhdenmukaista Euroopan pyrkimysten kanssa. Bosnia-Herzegovinan osalta Me vetosimme siihen, että kaikki osapuolet noudattaisivat tehtyjä päätöksiä edistyksen aikaansaamiseksi. Lokakuussa tänä vuonna siis vaalit järjestetään. vetosimme siihen, että poliittiset puolueet käyttäytyvät vastuuntuntoisella tavalla vaalin yhteydessä, eivätkä he käytä tilaisuutta hyväkseen lietsoakseen kansallismielisiä tuntemuksia ja kansalliskiihkoa. Ja että ne eivät nyt ryhtyisi ylilyönteihin ennen kuin vaalin tulokset ovat selvillä. Bosnialais, bosnialaiset ovat hieman erimielisiä siitä, minkälainen ilmapiiri maassa vallitsee. Tämä tuli selväksi myöskin yhteisessä lausumassa, jonka Dodic-puolue halusi antaa. Siitä haluttiin poistaa kaikki hrc puolen edustajat vaaleista. Nyt pitäisi aktiivisemmin päästä maassa eteenpäin. Puolueen pyrkimykset, eusr e puolueen pyrkimykset ovat kuitenkin törmänneet tiilimuuriin. Meidän täytyy kuitenkin EUn puolellakin jatkaa tätä vuoropuhelua maan valtapitäjien kanssa jatkuvasti. Saattaa olla vaikeaa saada tuloksia aikaan kovinkaan nopeasti kuitenkaan. Siksi on tarpeellista käyttää kaikki mahdollisuudet, kokoukset, konferenssit ja muutkin yhteydenpitomahdollisuudet, jotta voitaisiin vaikuttaa maan poliittisiin päättäjiin. Meidän täytyy tehdä selväksi, että Euroopan parlamentti tukee maan Eurooppa-pyrkimyksiä. He ja koko maa kuitenkin joutuvat tekemään työtä, jotta maa voi vastata kaikkiin kriteereihin ilman, että koska mitään liikumavaraa näiden kriteerien toteuttamisen suhteen ei to- ole. Herra puheenjohtaja, tässä oikeastaan kaikki. Well, thank you very much. Now Mrs. Pak. Kiitoksia. Sitten rouva Pak. Haluaisin vähän täydentää Sarajevon kokous osoitti, että parlamentin kollegoiden päässä ei ole mitään muuttunut itse asiassa. Uusi järjestys tai yhteisvaltion vahvistaminen, niistä ei puhuta. Sen vuoksi on hyvin vaikeita ajat edessä joita seuraavat vaalit eivät pysty ratkaisemaan yksistään. Kysymys siitä, että viisumivapautus, pitäisikö se tehdä ennen vaaleja vai ei, se ei ole relevantti kysymys, koska ei ole mitään vaihtoehtoa olemassa oleville puolueille. Ja kaikki nämä puolueet eivät halua mennä askelta eteenpäin yhteisyyden nimissä. Kaikki yrittää omat asiansa saada läpi. kompromissia, konsensus, jotka ovat tarpeen, ja jotka siellä olisivat tarpeen, sitä ei siellä ole. <clears throat> Meillä oli keskustelu pääministerin kanssa. Hän on hyvä myyntimies kyllä, mutta hän ei tee mitään. Se se ongelma on. Yksittäisten virastojen johtajiakaan hän ei voi nimitä, joita ilman valtio ei voi toimia. Sen vuoksi pitää olla paljon ankarampia ja tiukempia. on täytyy olla tiukempi hallitusta kohtaan. kansainvälinen yhteisö puhuu vain puolenjohtajien kanssa, ei hänen kanssa. Se, se ongelma siellä on, ei ole mitään itsenäisyyttä siinä kannassa, joka hänellä on. Aina riippuu niistä, jotka ovat lähettäneet paikalle. Sen vuoksi mennään aina samoilla raiteilla. 91 vuodesta lähtien olen Sarajevossa käynyt ja olen hyvin pettynyt, että hyvän alun jälkeen viisumiasiassa poliittisessa yhteistyössä ajattelin, että ehkä on e, mahdollisuus edetä myös muilla osa-alueilla. Näin ei ole käynyt ja minun täytyy tällä sanoa, että näiden vaalien jälkeen – Euroopan unionina meidän täytyy paljon tiukempi olla tämän hallituksen kanssa ja puolueiden kanssa ja viitata siihen, että perustuslakireformi on välttämätön. Ja nyt on tämä Finchi-tapaus, joka sitten johtaa siihen, että ne, jotka eivät ole kroateja, serpejä, bosniakkeja, vaan niin kutsuttuja muita. Että tämä nyt sitten pitäisi purkaa perustuslaisia jotenkin korvata, mutta että tästä tulee tällainen neljäs ryhmä ja aina, kaikkialla on jaettu kolme ja sitten tulee neljäs. Nämä ovat nämä asat. Ketä nämä asat sitten ovat? Näitä sekaavilyyttäjä on tuhansia ja tuhansia. Näistä tulevat lapset eivät voi sanoa, mitä he ovat, eivätkä haluakaan sanoa. He ovat Bosnia-Herzegovinan asukkaita ja he ovat, ovatko he näitä muita sitten? Lady Astonille pitää tehdä selväksi, että kyseessä on meidän uh, uskottavuutemme, jos epäonnistumme Bosnia-Herzegovinassa. Sure that... Kiitoksia paljon. Olen varma, että komission ja neuvoston puolella kollegat arvostavat näitä teidän lausumianne. Rova Munis. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Itse olin osallistujana valtuuskunnassa ja haluan esittää kiitokset herra Kukanille. Hän johti valtuuskuntaa vaikeassa tilanteessa. bosnia herzegovina tilannehan on poliittisesti varsin vaikea. Puolueiden ja poliittisten voimien piirissä ei ole riittävästi halukkuutta nähtävästi rakentaa kuitenkaan rauhaa. Rauhan tahtoa löytyy, mutta ponnistukset eivät ole vielä riittäviä. Perustuslakiuudistus on yksi ongelmista. Sitä ei saatu valmiiksi, eikä saata ne valmiiksi ennen vaaleja. 6-7 prosenttia prosenttia itse asiassa ei ole puoltamassa koko perustuslakiuudistusta, eikä tukea nähtävästi ole saatavissa ainakaan yksimielisesti parlamentissakaan. Myöskin kansalaisyhteiskunta ja poliittiset voimat ovat hajaantuneet ja niinpä viisumien vapautuskysymystä pidettiin esille ja jotkut kansalaisjärjestöt halusivat saada sen ensin järjestykseen ennen kuin muita uudistuksia tehdään. Yhteistyö Euroopan unionin kanssa on äärimmäisen tärkeää ja meidän onkin annettava legitimiteetti heidän toimilleen. Euroopan unionille sekä Bosnia-Herzegovinalle haasteet ovat valtavat ja siksi mielestäni meidän pitäisi jollakin tavoin kannustaa heitä, jotta perustuslakiuudistusta voitaisiin edistää ja jotta demokratisoituminen todellisuudessa myöskin tapahtuisi. Mielestäni vaalit eivät ole johdonmukaiset, koska kaikkia yhteisöjä ei otettu riittävän tasapuolisesti mukaan. Kiitoksia paljon. Sitten Rova Uland. Thank you, Chairman, very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös sanoa muutaman sanan. Mm helmikuun alussa meillä oli Alden ryhmän delegaatio Bosnia-Herzegovinassa sekä Sarajevossa Tupani Lukassa oltiin. Meillä oli mahdollisuus tavata kaikki, kaikkien pääpoliittisten voimien edustajat, mutta meillä oli myös mahdollisuus keskustella kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa mielestäni, ja tämä on myös vakaumukseni, että väliaikainen sopimus oli hyvin tärkeä ja hyvä, 95, mutta mielestäni meillä pitäisi olla hyvin pragmaattisia tässä vaiheessa, jossa ollaan, ja pitäisi arvioida uudelleen sitä sopimusta, koska poliittinen vastuu maassa ei ole poliittisten voimien käsissä, vaan mieluumminkin se on kansainvälisen yhteisön käsissä. Olen melko varma, että tämä estää jatkoreformeja. Tämä kuultiin kaikilta poliittisilta voimilta. Se ei riippunut siitä, että mistä kohtaa poliittista karttaa he ovat. Kaikki sanoivat, että ei ole paikallista poliittista vastuuta tällä hetkellä ja niin kauan kuin sitä ei ole, niin se on vaikeaa, koska poliittiset voimat menevät korkean edustajan pakeille ja pyytävät häneltä asioita mieluummin kuin, että tekisivät päätöksiä itse. Ja sen vuoksi minä sanoisin, että jos haluamme Bosnia-Herzegovinan pitää lähempänä Eurooppaa ja edistää heidän eurooppalaisia pyrkimyksiä, niin meidän pitäisi yksinkertaisesti ajatella niin, että nyt korkean edustajan virkaa on poistettava. Mutta samaan aikaan turvallisuustilanne maassa pitä, on asia, joka pitäisi ottaa hyvin vakavasti. Ja siinä mielessä monissa kokouksissa kuultiin, että turvallisuustilanne on vielä aika epävakaa ja sotilaista läsnäoloa pitäisi vielä olla maassa, vaikkakin korkean edustajan pitäisi lähteä. Ja tämä koskee myös kansalaisyhteiskuntaa. Sen hajaantuminen on vähän Daytonan huono vaikutus, koska siinä kansainvälinen yhteisö loi sellaisen järjestelmän, joka antoi perusteen tällaiselle jaolle ihmisten keskuudessa. Ja jotkut ihmiset eivät ota osaa poliittiseen elämään, he eivät saa tehdä, niin nyt on kuitenkin Strasbourgin päätös, mutta tämä sovun aikaansaaminen vie kuitenkin aikaa. Ja se, mikä aiheutti huolta meidän delegaatiossamme, oli se, kun kuulimme, että erityisesti nuoret ihmiset nuori sukupolvi tässä maassa on hyvinkin jakautunut. He käyvät eri kouluja, he eivät äh, kommunikoi keskenään ja jos tämä pitkällä aikavälillä jatkuu tämä tilanne kansainvälisen yhteisön ikään kuin tuella äh, korkean edustajan toimiston kautta, niin mielestäni emme vie tätä maata eteenpäin, vaan se ikään kuin taantuu mieluummin. Ja mitä viisumivapautukseen tulee, niin se, se on ollut vapaus, jonka maan asukkaat ovat ansainneet. Tietysti heillä pitäisi olla omiakin velvoitteita, mutta EU-ssa meidän pitäisi antaa viisumivapaus myös Bosnia-Herzegovinalle. Thank you very much. And... Kiitoksia paljon Rova Botskurt seuraavana. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Kukania hänen erittäin hyvästä tilannekatsauksestaan. Haluaisin esittää hänelle kysymyksen. Rouva Pakka teki täysin selväksi tilanteen, joka nyt vallitsee poliittisten puolueiden kesken. Tilanne on todellakin hankala. Kun tapasimme herra Inskon, hän totesi, että oli syntynyt uusi puolue. Puolue oli perustanut Oscar-palkittu televisio-ohjaaja. Hän halusi yhdistää kansalaisia eri yhteiskuntaluokista ja myöskin sekä avioliittoon ryhtyneitä ihmisiä. Hän halusi lietsoa kansallismielisyyttä. Haluaisin esittää kysymyksen herra Kukanille. Tapasiko hän tämän uuden puolueen edustajia ja miten hän katsoo tämän puolueen menestyvänä vaaleissa? Well, thank you. No... Kiitoksia. Please. Sitten uh, edustaja Lunacek. Uh, ja vielen Dank, Herr, Herr Vorsitzender. Um, von... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun ryhmäni, ryhmästäni Maria Cornelis oli delegaatiossa mukana, joka valitettavasti voi olla täällä. Se kohta, josta minä haluaisin kertomasti puhua, on se, jota Rava Pak ähm, käsitteli jo, joka on enemmän kuin ongelmallinen tilanne tämän perustuslain kanssa. Ja voin vain tukea sitä, mitä jo sanottiin, että myös me Euroopan parlamentin puolelta painostaisimme tai tukisimme, miten, miten tahansa sanotaankin, meidän pitäisi Estonia tukea siinä, että voidaan tehdä selväksi se, että eurooppalainen perspektiivi ähm, onnistuu vain äh, perustuslain kanssa, eikä sellaisessa järjestelyssä, jossa, jossa muut ovat ikään kuin neljäs taho. Näin se ei käy, koska se äh, tekisi tilanteesta vieläkin absurdimman. Eli meidän puoleltamme tukea tähän suuntaan, koska ilman sitä se ei toimi. Minua kiinnostaisi myös herra kukaan vastaus tähän kysymykseen, jonka Poskurt esitti, koska minäkin tästä uudesta puolesta olen jo kuullut ja minua kiinnostaisi kyllä, että onko sillä oikeasti mahdollisuuksia. Okay, thank you very much. So Mr. Kukan, you have the floor. Kiitoksia. Sitten herra Kukan saa puheenvuoron. Much. Kiitoksia paljon ja kiitoksia myöskin kollegoille heidän esittämistään huomioista. Voin vain yhtyä siihen, mitä Rova Pakka totesi ja jonka Rova Lunachetkin vahvisti. Meillä ei mitään muuta keinoa kuin jatkaa vain vuoropuhelua entistä ponekkaammin vaalin jälkeen uuden hallituksen kanssa. Uskon, että vakaa yhtenäinen länsi Palkkaan mukaan luettuna Bosnia-Herzegovina on se, mitä mihin täytyy pyrkiä, jotta Euroopan unenkin vakaus säilyy. Meidän täytyy olla kärsivällisiä, ei ehkä liian kärsivällisiä, mutta tätä vuoropuhelua pitää todellakin pitää yllä myöskin jatkossa. Mitä tulee Kristiina Ojulandin lausumaan Daytonista? Uskon, että tätä pitäisi pohtia. Keskusteluiden yhteydessä kun puhuimme poliitikkojen ja myöskin kansaisjärjestön edustajien kanssa, jotkut näistä totesivat, että kansainvälinen yhteisö sai aikaan Daytonin sopimuksen, joka toi rauhan, mutta nyt elämme tilanteessa, jossa tilanne on muodostunut sisäisistä muutoksista ja kansainvälinen yhteisö nyt haluaa puuttua asioihin. Ja tämä on hyvin vaikea ilman, että kansainvälinen yhteisö puuttuu. Vai, muutoksen muuten vaikea saada aikaan. Silloin kun Daytonin sopimus allekirjoitettiin, tämän jälkeen täytyy pohtia sen täytäntöönpanoa, mitä tulee HRC, EUSR ja 5 plus 2 ehtoihin, milloin näihin ehtoihin sitten voidaan vastata, milloin ne voivat toteutua. Tämä jää nähtäväksi. Tämä jää vielä nähtäväksi. Mitä Torva Botskurtin kysymyksen, joka liittyy Nastris Ranka puolueeseen, joka on aivan uusi puolue. Emme ole vielä tavanneet tämän puolueen edustajia, koska he eivät olleet mukana niiden henkilöiden joukossa, jotka me tapasimme. Mitä tulee tämän puolueen mahdollisuuksiin pärjätä vaaleissa? No, eihän poliittisessa elämässä kannata profetaksi ryhtyä, mutta minä uskoisin, että mikä nyt ei viittaa siihen, että he voisivat tehdä mitään suurta poliittista läpimurtoa maan poliittisella kentällä. Tietystikin tämä jää vielä nähtäväksi. Tässä nähdäkseni puheenjohtajan vastaukset kaikkiin kommentteihin ja kysymyksiin. Ja kiittäisin jälleen kerran kollegoita näistä huomioista. Ja toteaisin myöskin, että valtuuskunta toimii erittäin tehokkaasti ja hyvin. The floor, uh... Kiitoksia. Rova Pak halusi uuden kysymyksen vielä esittää. Mä en Bosnian esittelijä ja sen vuoksi pitää vielä osallistua keskusteluun. Se, mikä täytyy tietää tarkasti, on se, Daytona oli pohja tälle uudelle valtiolle, mutta Dayton niin voidaan muuttaa. Me emme sitä voi muuttaa. Meidän ei tarvitse siinä tehdä enää mitään. Se on puolueiden tehtävä siellä alueella. Kukaan niitä ei estä niitä te- tekemästä hallittavaksi maata. Sen vuoksi pitäisi siis sanoa, että meidän täytyy se järjestää. Nyt siellä on ollut vaalit monta kertaa, he voivat tilanteen muuttaa, he eivät halua sitä muuttaa. Sen vuoksi meidän täytyy painostaa heitä siihen, että he tähän aloitteeseen ryhtyvät lopultakin. Olemme myös sen puolesta, että korkea edustaja, että hänen pitäisi oikeastaan lähteä, mutta on niin, että edellytykset eivät ole vielä täyttyneet. Haluaisin sanoa kollegoille, että tässä maassa ei olisi mitään yhteistä passia, ei olisi yhteistä lippua, ei tuntomerkkiä, ei olisi yhteistä puolustusministeriä, ellei olisi ollut korkea edustajaa. Poliitikot itse eivät pystyneet näitä asioita järjestämään. Sen vuoksi sillä oli, siinä oli järkeä. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että hän voi lähteä sieltä hyvinkin pian, mutta se oikeastaan on paikallisten poliitikkojen asia. 5 plus 2 ehdon, kun he täyttävät, niin sitten hän voi lähteä. Ei siitä ole kyse, mutta ehdot eivät täyty. Ja tämä puhemies, jonka kanssa meillä oli keskustelu, edustajahuoneen puhemies, sanoi meille, että viisumikysymyksessä on tarkka etenemissuunnitelma ollut teiltä. Antakaa meille myös etenemissuunnitelma siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Sanoimme, että teillähän se etenemissuunnitelma on, mutta he eivät usko siihen, että se on sellainen etenemissuunnitelma, jonka he voivat täyttää ja joka heidän täytyy täyttää. Ja se oli lyhyen sen sanoa. Haluaisin varoittaa siitä, että ajateltaisiin, että Bosnia-Herzegovina ei olisi turvallinen Bosniassa on vähemmän rikollisuutta kuin joissakin eurooppalaisissa valtioissa. Ja sitten toiseksi ei ole mitään sotilaallisia vastakkainasetteluja ollut, ei ole ollut näiden etnisten ryhmien välillisiä siis sotilaallisia selkkauksia, mutta on hyvä, että meidän euforia on vähentynyt. Ei niin, että suojeltaisiin jotakin, vaan että annetaan sellainen viesti, että me olemme kiinnostuneita heidän tilanteestaan. Ja se on se taust, vertausta, jonka tarvitsemme. En halua, että puhutaan siitä, että niin siellä olisi niin turvatonta, koska niin ei ole. Öö. Kiitoksia paljon. Uskoakseni tämä keskustelu on jo osoittanut meille, miten tärkeä tämän maan tulevaisuus ja alueen tulevaisuus on. Mikäli Bosnia-Herzegovina epäonnistuu pyrkimyksissään, silloin monet meidänkin hankkeistamme karjotuvat. Daytonin rauhansopimuksen tarkoituksena oli lopettaa sota. Nyt sitä täytyy pohtia uudelleen, koska se nyt hieman estää maan edistymistä, eteenpäin pääsemistä, joten tämä täytyy ottaa pienellä varauksella, tämä Daytonin sopimus, koska nämä sen määrittelemät ehdot eivät välttämättä nyt ole vakalla pohjalla, eikä tässä nyt pidä liikaa takertua tähän sopimukseen, koska paras on joskus hyvän pahin vihollinen. Herra Kukan yhdessä esittelee Rova Pakin ja puheenjohtaja Albertinin kanssa voisivat laatia kirjeen, jossa määritellään meidän, tai mainitaan meidän keskustelumme tärkeimmät seikat. Tämä voitaisiin esittää, tämä kirja voitaisiin osoittaa korkealle edustajalle myöskin komissiolle, jonka kanssa voitaisiin keskustella siitä, miten voitaisiin tasavertaiselta pohjalta lähtevimme tätä eteenpäin parlamentin ja muiden tahojen kanssa. Siirrymme nyt seuraavaan kohtaan esityslistalla ja pyydän, että Graf Lams, Lambsdorff esittelee asiansa. Olkaa hyvä. No, ähm, wir machen diesen Bericht ja jetzt zum ersten Mal im neuen. Puheenjohtaja, tämä mietintö tehdään nyt ensimmäistä kertaa seitsemän parlamentin toimikauden aikana. Tämä valiokunta, sillä on työryhmä, YK-työryhmä, jossa on myös kollegoita ihmisoikeusalivaliokunnasta ja kehitysyhteistyöalivaliokunnasta. Teemme tämän mietinnön eh, neuvostolle. Se on teknisessä mielessä suositus neuvostolle EUn prioriteeteista YKssa, siis koskien tätä seuraavaa yleiskokousta, joka syksyllä alkaa. Meillä on ollut epävirallista eh, dialogia neuvoston vastaavan työryhmän kanssa. Se alkoi viime vuonna. Olen iloinen, voin kertoa, että minä meidän työryhmämme puheenjohtajana. Minut on sinne jälleen kutsuttu neuvoston työryhmään eh, esittelemään nämä johtopäätökset, joihin, jotka olemme tehneet. Ensimmäiset kannusteet tai viestit tästä työryhmästä ovat tulleet ja määräaika ehdot sijoittamisen on huomenna. Missä suosituksissa on kyse? kuuteen osaan ne jakautuvat. Ensimmäinen kohta, vähän yksityiskohtaisemmin tällä kertaa, koska Lissabonin sopimuksen voimaantulo sitä vaatii. Se koskee EUn roolia YKssa. Muut osat koskevat globaalia hallinnointia, YK puitteissa rauhaa ja turvallisuutta, kehitysyhteistyötä, ilmastonmuutosta ja ihmisoikeuksia. EU-YKssa tämä teema koskee ensinnäkin sitä, että miten EU nyt toimii YKssa Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. Tämä kiertävä puheenjohtajuus kun jää pois, niin tarkoittaa sitä, että EUn delegaatiolla on tämä koordinaatiotehtävä, joka aiemmin on ollut jäsenvaltiolla. Sen vuoksi Tähän delegaatioon kuitenkaan vielä pystymme. Haluamme neuvostolta, että kun se ulkoisten toiminyksikköä palvelua rakentaa, niin se, että tämä ongelma voidaan ratkaista siinä yhteydessä. Sama koskee myös nimittämistä YK-virkoihin EUn piiristä. Tässä haluamme enemmän johdonmukaisuutta jäsenvaltioiden kesken, että päästään sopimaan yhdestä ehdokkaasta. Tulossa ovat tärkeät vuodet YKlle tänä vuonna – on vuosituhattavoitteiden tarkistus ja ydinsulkusopimuksen tarkistuskokous seuraavana vuonna. Sitten tarkistetaan ihmisoikeusneuvostoa, mutta myös tätä rauhanrakennuskomissiota. 2011 on tämä prosessi. Ja, mutta tietysti kaikki tietävät, että tänä vuonna alkavat jo valmistelut siihen. Sitten globaali hallinnointi, siinä on erityisen arvokasta se, että G20-ryhmän ja YK välillä on selkeä side. YK legitimiteetti on tietysti itsestään selvää, mutta G20 ei voi sitten YK äh, legitimiteettiä korvata. Nyt kun Lissabonin on tullut voimaan, niin vaadimme jäsenvaltiota siihen, että pääsisivät turvallisuusneuvoston reformista johdonmukaiseen käsitykseen. Tietysti työmetodeista on ehdotuksia, mutta EU on jakautunut siitä syvästi, kuten tiedetään. YKlla on uusi arkkitehtuuri tässä näistä sukupuolten tasa-arvon välisistä kysymyksistä. Me valimme tätä struktuuria käytetään mahdollisimman hyvin. Sitten turvallisuus ja rauha. Kysymys on siitä, että EUn ja YK välistä koordinaatiota pitää parantaa. Tässä on kyse erityisesti siitä, että rauhanmissioissa toimitaan yhdessä niin, että yhteistyötä parannetaan. Haluamme myös, että tämä rauhanpalottamistoiminta on tärkeä teema, jota jäsenvaltioiden pitäisi käsitellä – Olemme sitä mieltä, että rauhanrakennuskomissio on menestys, haluamme sitä laajentaa ja vahvistaa sen neuvontava roolia äh, turvallisuusneuvostossa. Tässä kehitysyhteistyö, tässä kollegoita äh, kehitysyhteistyövaliokunnasta kiitän. He ovat antaneet hyvin rakentavan panoksen, erityisesti tämän vuosituhattavoitteiden tarkistuskokouksen valmisteluun. Oli hyvin mielenkiintoista ja kollegat, jotka olivat mukana, niin tietävät, kun olimme New Yorkissa. Meillä oli vuosittainen matka sinne. Ja syksyllä siis keskustelimme siitä, että mikä on tärkein vuosituhat tavoite. Tietysti kaikki keskustelu kumppanit eivät sitä suoraan sanoneet, mutta rivien välistä oli se, tuli selväksi, että tämä äitien tavoite 5, että sen pitäisi olla selkeä painopiste, että muissakin tavoitteissa päästiin, päästiin sinne eteenpäin. Se tulee esille myös tässä mietinnössä. Sitten ihmisoikeudet. Tässä on ollut myös ihmisoikeusvaliokunnan panosta. Se on tärkeää, että tämä kolmas komitea, joka YKssa vastaa näistä asioista ja sitten tämän Geneven neuvostolla on, että niiden välistä yhteistyötä halutaan parantaa. Tämä kolmannen komitean yleinen edustavuus on hyvin tärkeä asia meille siinä. Olemme myös ottaneet esille sen, että Euroopan politiikka kuoleman tuomion poistamiseksi jatkuu. Haluamme sitä, että naisten asemaa parannetaan – myöskin ihmisoikeuskysymyksiin liittyvissä asioissa niille kollegoille kerron, jotka eivät sitä ehkä vielä kuulleet, että tämä uusi erityisedustaja, pääsihteerin erityisedustaja, jonka, täytyy, jonka tehtävänä on torjua äm, kriisialueella seksuaalista hyväksikäyttöä, että hän on Margot Wallström, ja kaikki ovat olleet sitä mieltä, että hän on erinomainen kandidaatti tähän, joten olemme kovin iloisia siitä, että pääsihteeri Pankimun on Margot Wallströmin tähän nyt valinnut erityisedustajaksi. Sitten ilmastonmuutos, viimeinen kohta. Jännittyneenä tietysti odotamme joulukuun Meksikon konferenssia COP16 kokousta, mutta Lainen ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Kiitän, joka on puhunut sen puolesta, että keskustelisimme siitä, että miten pitkälle tällainen konferenssi voi saada aikaan tuloksia. Tietysti haluamme sitä, että se toimii YK puolesta, mutta toisaalta mikä Kööpenhaminassa nähtiin, se, että rakenteelliset ja organisatoriset virheet, jotka siellä tapahtuivat, ne johtivat kaikkien muun kuin tyydyttävään tulokseen. Olen sitä mieltä, että tämä on yksi teemoista, josta tulevaisuudessa täytyy keskustella jäsenvaltioidenkin keskuudessa, jotka tietysti ovat sääntöjen mukaan YK on jäseniä. Lyhyesti määräaika tarkistuksia on huomenna kello 18 ja tässä oli siis lyhyesti esitettynä suositusneuvostolle. Please. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Munis. Kiitos. Haluan esittää kiitokset herra Graflansdorfin hänen tekemästään työstä ja myöskin valtakunnan johtamisesta New Yorkin matkalla. Ja kyse oli siis 64. yleiskokouksesta yhdistyneiden kansakuntien piirissä. Aiheita oli valtava kirjo, niin kuin yleiskokouksessa yleensä, yleensäkin on tapana. Ja tämä heijastuu myöskin päätösohjelmaesityksestä, jota tässä nyt tarkastelemme. Poliittiset ryhmät <clears throat> suhtautuvat varsin myönteisesti hänen laatimansa esitykseen. Kuitenkin tästä huolimatta olemme esittämässä muutamaa tarkistusta. Ensinnäkin viittaus siihen, että Euroopan unionin on puhuttava äh, samaa kieltä, varsinkin nyt Lissabonin sopimuksen vahvistamisen jälkeen, ja, ja kun otamme huomioon, <clears throat> mitä Kööpenhaminan ilmastokokouksessa tapahtui. Vielä kompromissiratkaisuun äh, äh, liittyen pari seikkaa. Puhun nyt nimenomaan vuosituhat tavoitteista Sehän on kokonaispaketti, eikä siitä voida irrottaa mitään kohtia erikseen. Sitten eli arkkitehtuurin liittyen. Mielestäni ihmisoikeus <clears throat> kysymyksiä ja, ja sitä vastaava instanssia YKssa on vahvistettava. Se on yksi tarkistusten aihe. Ja vielä haluaisin viitata myöskin uuteen tasa-arvokysymyksen ja haluaisin myöskin vahvistaa Euroopan unionin äh, osallistumista äh, päätösohjelma 1325 valmisteluun. Muilta osin kyse on äh, suosituksista ja mielestäni niiden osalta voidaan olla varsin samaa mieltä. Ja niin kuin sanottu, kaikki poliittiset ryhmät tukevat tätä. Milan Mon. Kiitoksia. Sitten edustaja Milan Mon. Jep puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää kiitokset herra Graf Lambsdorffille hänen esittämästä tekstistä. Se on varsin tyhjentävä ja tasapainoinen ja äh, se äh, sisältää varsin äh, pitkälti samat asiat kuin mitä kahdeksassa päivän järjestyssä kouksessa kävi ilmi myöskin Strasbourgissa järjestetty työryhmän kokous oli paljon samoilla linjoilla kuin tämä paperi. Herra Lansburgin kanssa puhuessani otimme esiin kohdan B, keskeiset perustat ylipäätään YK toiminnassa ja ihmisoikeuskysymykset nousivat tässä yhteydessä esiin Tämä ainoastaan yksityiskohteita haluaisin vielä tekstissä vahvistaa. Myöskin terrorismin vastainen kamppailu on tärkeää, mutta mielestäni siltä osin tekstiä voitaisiin vielä täsmentää. Se on aika ylimalkainen tällä hetkellä. Ja vielä lyhyt tarkistus liittyen ihmisoikeuskysymyksiin. Haluaisin vielä uudemman kerran tätä asiaa tarkentaa ja vahvistaa. Muilta osin olen varsin tyytyväinen tasapainoisen tekstin. Ja niin kuin sanottu, kaikki on sieltä löydettävissä. Ei tämä kummempaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Rova Lohpiler. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ja onnitella Graf Lambsdorffia erittäin hyvästä mietinnöstä. Haluaisin vain yhden täydennyksen tähän tekstiin ihmisoikeuksien otsakkeen alle. Siellä todetaan, että aiemmin ja nytkin EUn voimakkaasti toiminut kansainvälisessä elimessä kuolemantuomion poistamiseksi ja onnistunut saamaan menestystäkin aikaan. Kuolemantuomiot ovat vähentyneet maailmassa. Ehdottaisin tässä yhteydessä, että ei lisätä jotakin tähän ihmisoikeusloukkausten luetteloon, vaan pikemminkin, vaan mainittaisiin lisäksi vielä kirjoituksen vastainen taistelu, koska kirjoitus on niin selvästi ihmistä, ihmisen oikeuksia vastaan, ihmisoikeusrikkomus, että meidän täytyy absoluuttisesti vastustaa sitä. Toivon, että Euroopan unioni tässä taistelee tämän, tämän tärkeän ihmisoikeuden puolesta, yksilön suojelun puolesta. Sen vuoksi pyytäisin, että hyväksyisitte ehdotukseni sen suhteen, että EU aina johdonmukaisesti ihmisoikeusneuvostossa ja YKssa muutenkin taisteisi kirjoitusta vastaan ja pitäisi sitä erityisen tärkeänä taistelukenttänä. Erityisedustaja, joka vastaa kirjoituksen vastaan taistelusta, Marfred Novakka on nyt saamassa uuden viiden vuoden mandaatin. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni lähettäisi sellaisen signaalin, että kidutuksen vastainen taistelu ei saa jäädä muiden asioiden varjon, vaan EU pitää sitä erityisen tärkeänä taisteluna. Mä aion tehdä tähän tarkistuksen tämän mukaisesti. Edustaja Mauro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samalla linjalla äh, esittelijä laatiman äh, tekstin äh, kanssa, mutta tulen kuitenkin esittämään poistavan tarkistuksen eräisen kohtaan tekstiä. Se liittyy kohtaan I suosituksiin, siis joita esitämme. Se on kohta, jonka osalta uskoakseni emme pysty esittämään todenperäisiä suosituksia. Siinä äh, puhutaan Euroopan unionin paikasta turvallisuusneuvostossa. Tekstissä todetaan, että tämä on pitkän tähtäimen tavoito. tavoite. Minun mielestäni tämä antaa sellaisen käsityksen, että hyväksytään se, ettei sellaista paikkaa koskaan saada. Eli pitkä tähtäin olisi sama kuin ei koskaan – ehdolla, jotka tämä instanssi esittää, niiden sääntöjen nojalla, jotka tämä instanssi esittää. Ehdottaisinkin, että tämä kohta poistettiin, koska tämä määrittely joka tapauksessa tässä kohtaa liian epäselvä. Mr. Lambsdorff again. Kiitoksia sitten vielä herra Lansdorff. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon myös näistä ystävällisistä sanoista kollegoilta. Tarkistuksia käsittelen mielenkiinnolla ja jostakin se on ihan selvä, mitä äh, kollega Lofbiller sanoi. Se tietysti voidaan hyväksyä ihan konsensuksella ja ongelmatta. Se, mitä kollega Mauro sanoi, Pitäisin sitä arvossa, että parlamentti jossain muodossa ottaisi kantaa turvallisuusneuvostoon poliittisena elimenä, EUn toimielimenä. Mielestäni me voimme, kun puhumme YK-reformista, niin emme voi jättää käsittelemättä tätä ihan ydinasiaa YKssa. Ne kollegat, jotka viime toimikaudella olivat mukana, Mianmon esimerkiksi ja muut, niin tietänevät, että aiemmin paljon eh, kiistanalaisemmin ja yksityiskohtaisemmin keskusteltiin, koska ihan konkreettisesti oli kyse siitä, että mikä malli pitäisi eh, omaksua, miten halutaan turvallisuusneuvosto reformoida ihan yksityiskohtaisesti. Se oli hyvin kiistanalainen eh, debatti ja mitä nyt on tehty, se on ihan tietoinen askel sen jälkeen, kun on tullut voimaan. vedotaan edelleen jäsenvaltioihin korkean edustajaan pyrkiä vakavasti yhteiseen kantaan tässä kysymyksessä, jotta sitten voidaan äänestää yleiskokouksessa siitä. Ei ole hyvä, että ei parlamentti sanoisi mitään, mielestäni se oli vähän. Mutta vetoomus jäsenvaltioille. Ja tämähän on jäsenvaltioille suositus. Eli vedotaan jäsenvaltioille, että käsittelevät asiaa vakavasti. Ja vakavamielinen yritys siihen, että saadaan yhteinen kanta Mielestäni se on jotain sellaista, jonka taakse löytyy enemmistö, ehkäpä jopa kaikki kollegatkin. Mutta kuten sanottu vielä kerran, kiitos ystävällisistä sanoista. Laaja konsensus mielessä. Tästä voidaan varmasti keskustella ja siitä lopusta sitten päättää. Thank you very much. So once again... Kiitoksia paljon. Totesin, että tarkistusten takarajan huomenna kello 18 illalla. Selvä. Nyt voimme siirtyä estysistalla eteenpäin. Seuraavaksi käsittelemme Rova Lohpiirin mietintöä. Rahoitusvälineen perustaminen teollistuneiden maiden kanssa tehtävätyöstöitä varten on mietinnön aiheena. Rova Lohpiirä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska olemme keskustelleet luonnoksesta jo edellisessä AFETin kokouksessa, tämän jälkeen tapasimme vielä komission edustajia ja tarkastimme lausuntoluonnosta tarkemmin ja sitä sitten toinen kokous vielä varjoesittelyiden kanssa. Suurin osa seikoista, jotka otettiin edellisessä kokouksessa esiin, olivat sellaisia, joiden suhteen pystyimme hieman muokkaamaan sanamuotoa tai vetämään pois jotakin ehdotuksia. Tämä selittää sen, miksi meillä on nyt edessämme joitakin tarkistuksia, kahdeksan sellaista yhteensä, jotka ovat periaatteessa minun itseni laatimia ja nämä heijastelevat sitä konsensusta, johon pääsimme keskustelussa. Mitä muita kirjallisia tarkistuksia emme sitten ole saaneetkaan. Ja haluaisin vain lyhyesti nyt käydä lävitse näitä tarkistuksia, tai ainakin jotakin niistä. Ensinnäkin tarkistus 21. Siinä on hieman lisätty tekstiä ja todettu, mikä tämän Oikeuden perusta on. Sitten lisäksi meidän tarkastus 22, jossa otetaan esiin tämän välineen uusi nimi. Tästä keskusteltiin jo edelliselläkin kerralla AFETin kokouksessa. Ja haluaisin painottaa sitä, että tietystikään nimi ei ole kaikkein tärkein asia, kun tästä välineestä on kyse, mutta tietystikin on parempi antaa tälle uusi nimi, jotta voidaan ottaa huomioon tämän asetuksen laajempi soveltamisala. Ehdotan, että kutsutaan nyt nimellä yhteistyöväline väli, näiden kyseessä olevien maiden kanssa. Haluaisin mainita tässä yhteydessä, että Intan esittelijä on eri mieltä tästä nimikysymyksestä. Tarkistus 23 sitten. Tähän oli tullut tekninen virhe. Siellä todettiin, että uusi asetus tukee taloudellista yhteistyötä sen sijaan, että siinä olisi sosioekonominen yhteiskunnallinen yhteistyö kyseessä ja kulttuuri- ja akateemisen alan yhteistyö. Haluttiin niin ikään mainita. On myös tärkeää todeta tarkistusten yhteydessä, että haluamme tehdä selvän eron DCI-välineen ja tämän uuden välineen suhteen toinen tukee alikehittyneitä maita ja toinen teollistuneita maita. Kyse on yhteistyöstä, joka on molempia osapuolia hyödyttävää, eikä puhtaasti köyhiä maita auttavaa yhteistyötä. Tarkistuksessa 24 alkuperäisessä versiossa totesimme, että meillä on olemassa yhteistyötä kumppaneiden kanssa, joilla on samantyyppisiä poliittisia, taloudellisia ja institutionaalisia rakenteita ja arvoja kuin meillä. Mikäli tarkastelemme lähemmin näiden maiden ryhmää, jotka kuuluisivat tämän kumppanuusyhteistyön piiriin, meidän täytyy selkeästi todeta, että joissakin yhteyksissä meillä ei ole samantyyppisiä poliittisia rakenteita esimerkiksi, tai edes samantyyppisiä arvoja, joita haluamme vaalia, kuten esimerkiksi ihmisoikeuksia. joiden tarkistuksen yhteydessä, josta sovimme yhdessä komission kanssa, päätimme paremmin kuvailla paremmin määritellään nyt tämän maata. Sen lukee, että yhteistyö kohdistuu kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyöhön, joiden kanssa halutaan päästä seuraaviin tavoitteisiin, nimittäin konfliktien ehkäisyyn, vuoropuhelun kanssa, lähentymisen kanssa, avulla, yhteisten poliittisten, taloudellisten, institutionaalisten rakenteiden ja arvojen kehittäminen ja erinäinen vaihto kahdenvälisellä tasolla, myöskin tai monenvälisilläkin näyttämöillä globaalin maailmanlaajuisen hallinnon edistämiseksi. Inta on tästäkin eri mieltä, koska Inta haluaisi tehdä yhteistyötä, miten sanoisin, ehdollisilla, tietyillä ehdoilla vain ja ainoastaan. Haluaisitte jotakin ehtoja tälle yhteistyölle. Tarkistus 25 sitten. Sinne lisättiin joitakin asioita totesimme, että haluaisimme välineille laajemman soveltamisalan, ja lisäsimme sinne kulttuurialan ja painottimme myöskin sitä, että ilmaston muutosta vastaan pitää taistella ja toimia muutoinkin ympäristön ja yhteiskunnallisten asioiden kannalta kestävällä tavalla näiden kumppanimaiden kanssa. 26 tarkistus on aivan uusi. Sillä todetaan, että haluamme edistää kahdenvälistä kauppaa, investointeja ja taloudellista kumppanuutta. Ja lisäsimme sinne vielä, että erityisesti pitäisi keskittyä PK-yrityksiin. Ja sitten tarkistus 27. Sitä hieman täsmennettiin ja totesimme, että tuemme myöskin osuuskuntatoimintaa ja myöskin urheilu- ja kulttuurialan yhteistyötä, uusiutuva energia- ja liikealan yhteistyötä ja myöskin oikeudellisia kysymyksiä ja ihmisoikeuksia haluttiin painottaa. Sitten lopuksi rahoituksesta minun täytyy todeta, että halusimme pitää kiinni alkuperäisestä tekstistä, jossa painotetaan sitä, että talousarvio 2007 2013 vuosille heijastelee jo tehtyä päätöstä konkreettisista hankkeista ja näin päätimme toimia jatkossakin, mutta katsoimme, että oli tarpeellista painottaa, että vuodesta 2013 eteenpäin meidän täytyy keskustella talousarviosta uudelleen ja etsiä ehkä jotakin muitakin ratkaisuja, uusia ratkaisuja. Sitten eräs kohta, josta olemme eri mieltä varjoesittelijän herra Gallerin kanssa. Uskoakseni me nyt tuemme sellaista kantaa, että rahoitusta ei pitäisi siirtää tästä DCI-välineestä tähän. Lopuksi suosittaisin vielä, että valiokuntamme keskustelisi asiasta pian Lady Ashtonin kanssa ja pohtisi sen kanssa yhdessä, miten tämä uusi väline toimii, miten tämä nivoutuu yhteen muiden ulkopoliittisten välineiden kanssa ja miltä Tämä väline voisi näyttää vuodesta 2013 eteenpäin sisällön suhteen ja aivan erityisestikin sen rahoituksen suhteen. Kiitos. Kiitoksia paljon. Olen varma, että tämä keskustelu olisi hyödyllistä kummankin osapuolen kannalta. Nyt herra Galler saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin EPPn puolesta Lockpilleria kiittää tästä hyvin rakentavasta yhteistyöstä ja komissionkin tapaamiset olisivat hyvin hedelmällisiä mielestäni ja konsensusta on siinä rakennettu. Kollega jo puhui siitä, että on yksi kohta, jossa meillä on eri käsitykset. Ne ovat nämä lisämäärärahat näille uusille tehtäville. Me olemme siinä käsityksessä, että jos siirretään tehtäviä välineestä toiseen, niin määräraha siirto täytyy myös olla vastaavasti. Eli määrärahat seuraavat tätä tehtävänantoa. 28 tarkistusta siinä mielessä emme tue, mutta muuten tämä äh, meille sopii ja komissio, jos sitten täysistunnossa vielä selvityksen tekisi komitologia mielessä, niin sitten ehkä, jos näin tapahtuisi, niin joitakin tarkistuksia voidaan vetää pois. Mutta muuten kyllä äänestämme puolesta. Niin. Thank you. Now. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron käyttää herra Panzeri. Panzeri. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Varsin lyhykäisesti eh, toteaisin äh, sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä, että olemme tyytyväisiä äh, tehdystä, tehtyyn työhön. Kiitokset äh, valmistelijalle. Olen todella tyytyväinen siitä, että esittelijä on löytänyt ratkaisut myöskin vaikeisiin kohtiin, joten meille tämä teksti sopii tällaisenaan. Digirelex. Ja niin nyt herra Monier Relex-pääosastolta, onko hän täällä? Kyllä, olkaa hyvä. President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun komissio niin todellakin kiittää esittelijän tekemää tästä työstä. Meillä oli hyvin helmestä vuoropuhelua ja mielestäni useimmat tarkistuksista ovat sellaisia, jotka komissio voi hyväksyä tietysti Komission täytyy tämän aikanaan päättää, mutta periaatteessa mielestäni ei ole ongelmia näiden tarkistusten kanssa. sitten rahoituskysymys. Toistan jälleen, että jos tavoitteesta on sovittu, niin ratkaisu täytyy löytää. Tätä asiaa pitäisi käsitellä vuosittaisissa menettelytavoissa, vuosittaisessa budjettimenettelyssä – jossa määrärahoista pitäisi päättää niissä puitteissa, ja että tätä SUSA-rahoitusta ei laiteta lainsäädäntöpuitteisiin, ja tästä varmaan kyllä löydetään ratkaisu tästä asiasta. asia sitten. Mielestäni poliittiset keskustelut siitä tulevat, jotka jatkuvat ensi, tulevina viikkoina, ja Siihen täytyy löytää ratkaisu. Tietysti on tärkeää, että väline hyväksytään niin nopeasti kuin mahdollista, koska toimeenpanoa täytyy 2010 budjetin puitteissa jatkaa. Ja sen vuoksi haluamme jatkaa tätä toimintaa, jotka on määritelty valmisteleviksi toimitteiksi ja vielä on myöskin vireillä muita toimia, joita täytyy jatkaa, joten tärkeää on se, että tästä saadaan nopeasti sopuaikaan. Very much, Mrs. Kiitoksia, Rova Kiitoksia, että näin rakentavaa yhteistyötä on tehty. Minun ei tarvitse kovinkaan paljon lisätä. Puheenjohtaja sanoi, älkää pilatko mitään. Kun Affelissa tulee äänestys, niin sitten täytyy katsoa, että miten iltavaliokunta tästä asiasta äänestää. Thank you very much. Now... I think it's time to move over to... Nyt onkin aika siirtyä seuraavan kohtaan. Siinä herra Koval, joka on siis ollut Euroopan parlamentin tarkkailijavaltuuskunnan puheenjohtaja Ukraina vaaleissa. Jos Koval on täällä, niin te, hänellä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Johdin siis vaalitarkkailumissiota kahden vaalikierroksen aikana Ukrainassa. Presidentinvaalit olivat siis kyseessä. Vierailimme useissa kymmenissä vaalipisteessä kahden kierroksen aikana Kiovassa, Lvovissa, Donetskissa muun muassa. Yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä tarkkailimme, niin se tulee tähän sitten viim- eh, lopulliseen raporttiin, mutta vaalit, ennen kaikkea kun ajatellaan edellisiä presidentinvaaleja, niin siinä mielessä kansainvälisesti tätä arvioitiin positiivisesti. Positiivisesti täytyy arvioida myös vaaleja muissa neuvoston jälkeisissä valtioissa. Ukrainassa oli myös parlamenttivaalit, joita arvioitiin myös aika positiivisesti, niin Ukraina on tällä neuvostoliiton jälkeisellä alueella yksi harvoista maista, jossa voidaan kehua sillä, että hyvin järjestettyjä vaaleja on ollut myöskin hyvin, hyvin järjestettyjä vaalikampanjoita. Ja suurta osaa säännöistä on noudatettu. Tätä täytyy painottaa erityisesti tässä asiayhteydessä. Ukraina on maa, joka edelleen on pyrkimässä pois totalitarismista ja kommunismista, jossa äh, vapaiden vaalien kulttuuri on vielä ikään kuin muotoutumassa. Kuitenkaan ei voida kiinnittämättä huomiota niihin elementteihin, jotka olivat puutteina vaaleissa. Minun näkökulmastani suurin puute vaaleissa ja vaaliprosessissa oli rahoituskysymys. Miten poliittista elämää rahoitetaan Ukrainassa, erityisesti puolueiden rahoitus, ja miten itse vaaliprosessia rahoitetaan. Mielestäni eri asiakirjoissa ja myöskin keskustelussa pitäisi painottaa sitä, että hyvien vaalistandardien ylläpitäminen liittyy läheisesti siihen, että täytyy myös säännellä poliittisen elämän rahoitusta Ukrainassa. Ja se on oikeastaan tärkein asia tässä asiayhteydessä. Edistykseen ei päästä seuraavissa vaaleissa, jos tätä asiaa ei ratkaista. Täytyy kiinnittää huomiota myös suhteellisen pienen asiaan, mutta vaalien aikana nämä asiat vaikuttivat kovasti yleiseen mielipiteeseen. Tämä koskee näitä jälkikäteisiä korjauksia, joita tehtiin itse vaalien jälkeen. Kansainvälisten vaalitarkkailumissioiden mielestä se ei vaikuta, uudelleenarvioinnit tai uudelleen tarkistukset eivät vaikuttaneet sitten vaalitulokseen, mutta kuitenkin vaalikampanjaan ja poliittiseen ilmaston vaalien aikana vaikuttivat. Erityishuomiota täytyy kiinnittää suureen äänestysvilkkauteen molemmilla kierroksilla. Useissa arvioissa ei ole otettu tätä huomioon. Mielestäni ei voi olla panematta merkille tällaista asiaa, että ukrainalaiset luottavat tähän vaalijärjestelmään, koska osallistuvat vaaleihin. Tämä pitäisi tietysti liittyä se, että asianmukaisella tavalla siirretään valtaa Ukrainassa. Ja että se tapahtuu vaalien kautta toisin kuin useissa muissa neuvostelun jälkeisissä maissa. Me Euroopan parlamentissa meidän täytyy ajatella myös tätä korkeaa eh, äänestysvilkkautta täytyisi julistaa meidänkin puoleltamme se, että Ukraina on eurooppalainen valtio, joka on tietyt ehdot täyttänyt, että se saa eurooppalaisen perspektiivin myöskin niin, että se osallistuu Euroopan ohjelmoihin tulevaisuudessa. Mielestäni meidän vastaus siihen, että äänestyvilkaus oli niin suuri ja se tapa, jolla vaalit vietiin läpi, niin se pitäisi heijastua myös uudessa äh, kumppanussopimuksessa Se pitäisi heijastaa sitä, miten kansalaisyhteiskunta Ukrainassa toimii. Kansalaisyhteiskunta vahvistuu tällä tavalla, saadaan luottamusta siihen, että demokraattiset prosessit johtavat ehkä tulevaisuudessa osallistumiseen EU-hun. Ja elämme parlamentaristeina pitäisi olla myös se, että viisumijärjestelmää helpotetaan ja sen ja tätä prosessia tuetaan. Tärkein kysymys on kansalaisten vapaa liikkuvuus, että pystytään pitämään yllä kontakteja keskenämme. Vastaus siihen, että meidän puoleltamme siihen, että valitsivat näin hyvin, pitäisi olla viisumijärjestelmän helpottaminen ukrainalaisille ja poistaa se kokonaan tulevaisuudessa. Se, että Ukrainan yhteiskunta, kansalaisyhteiskunta ja EU voivat pitää yllä yhteyksiä toistensa kanssa, niin se ratkaisee myös meidän uskottavuutemme. Ja sitten näiden eri tarkkailijaryhmien välinen yhteistyö pitäisi olla tärkeällä siellä. Se olisi tärkeä asia myös vaalitarkkailutehtävissä muissa maissa. Etyjen puitteissahan tätä myös on tätä vaalitarkkailua, mutta pitkän aikavälin vaalitarkkailumissio on hyvin tärkeä, jotta voidaan arvioida mitä tahansa vaaleja. Tässä tapauksessa mielestäni täytyy kiittää lähettiläs Vinja, joka ja lähettiläs jotka tekevät paljon työtä sen puolesta, että meidän ehdotuksemme olisivat eh, luotettavia ja uskottavia sekä Ukrainassa. Mielestäni täytyy Etyjin, Naton ja parlamentin vaalitarkkailuryhmien kesken tehdä yhteistyötä, jotta saadaan yhteiset standardit vaalitarkkailuun. Olin sitä vastaan, että itsenäistä valtion yhdistön tarkkailijoita otettaisiin tähän mukaan. Euroopan neuvoston, Naton ja parlamentin ja etyjiin yhteistyötä pitäisi äh, vahvistaa. Tietysti itsenäisten valtion yhdistön kanssa tehtävä yhteistyö ei pidä sulkea pois yhteistyöstä tulevaisuudessa. Ja lopuksi haluaisin kiittää äh, työntekijöitä Stefan Wisneriä, sekä ECRn sihteeristön työntekijöitä yhdessä. Pyrimme kovasti siihen, että Euroopan parlamentin missio olisi hedelmällinen ja että todellakin voisimme antaa suuren panoksen, kun tehdään lopulliset arviot tästä vaalitarkkailumissiosta Ukrainassa. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Herra Peterille seuraavana. Hvala lijepa, gospod <clears throat> predsjedujoči. Strinjam se e, s tem, kar... Kiitos puheenjohtaja. Olen varsin samalla linjoilla e, sen suhteen, mitä äsken saimme kuulla e, valtuuskunnan puheenjohtajan toimesta. Euroopan parlamentti on jatkossakin oltava samalla tavalla mukana vaalitilanteissa. Meidän matkamme Ukrainaan oli äärimmäisen tärkeä Ennen toista kierrosta ilmassa oli havaittavissa tiettyä äh, <clears throat> jännitystä. Ja myöskin vaalilain muuttaminen tietysti äh, oli pitkälti esillä. Vaalipäivänä näimme, että äh, askeleita eteenpäin oli otettu. Ja olen varsin tyytyväinen voidessani todeta, että yleensä tällaiset vaalitarkkailumatkat ovat hyvin järjestettyjä ja, ja saman kaavan mukaan toteutettuja. Avoimuus oli selvästi lisääntynyt. Ja niin kuin sanottu, myöskin vaalien järjestäminen näytti tapahtuvan standardin mukaisesti. Mutta haluaisin kuitenkin vielä painottaa sitä, että me saa missään tapauksessa nyt vaalien jälkeen unohtaa Ukraina. Päinvastoin meidän pitää jatkuvasti olla tarkkana ja jatkaa samalla linjalla. No, that Ukraine is a very... Kiitoksia. Kaikki ovat vakuuttuneita siitä, että Ukraina on tärkeä maa mitä tahansa Ukraina tapahtuukin, vaikuttaa meihin joko suoraan tai epäsuorasti. Sen vuoksi meidän täytyy tarkkailla maan kehittymistä. Vaalit tietystikin ovat tärkeä asia poliittisen vakauden kannalta. Tietystikin jotkut asiat syöt paremmin kuin aiemminkin, kuin aiemmin, mutta ne seikat, jotka esittelijä mainitsi, täytyy todellakin pitää mielessä. Herra Koval, haluatteko te vielä puheenvuoron vai Onko tämä hyvä näin? Olkaa hyvä. Kaksi asiaa, jotka unohdin. Unohdin kiittää kaikkien poliittisryhmien edustajia, joiden kanssa yhteistyö sujuu erinomaisesti. Ja huomenna on seminaari, jonka Ukrainan delegaatio järjestää kello 10. Kutsun sinne kaikki jäsenet, jossa hyvin hienot asiantuntijat keskustelevat Ukrainan tilanteesta. Ja siellä puhuvat myös eri poliittisten ryhmien edustajat. Joten tämä on ikään kuin äh, valkitarkkailumistimme päätös erässä mielessä. Ja sitten Euroopan parlamentin delegaatio menee myös Janukovicin virkaanastujastilaisuuteen. Kiitoksia. Minäkin halusin kiinnittää kollegoiden huomion huomenna kymmeneltä järjestettävään seminaariin, jossa todellakin käsitellään näitä samoja asioita kuin juuri tämän keskustelun yhteydessä nyt. Sitten tämän aamun viimeiseen asiaan. Kyse on makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle. Pyydän, että äh, herra Rijar Antoni Legutko esittelee asian. Olkaa hyvä. He was not seated, he has to sit. uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijänä uskon, että ulkoasioiden valikunnan pitäisi tukea Ukrainalle myönnettävän makrotalousavun antopyyntöä, kun otetaan huomioon huomioon vaikutukset, joita talouskriisillä viime vuonna oli Ukrainan PKTL laski 50 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Kyse on 5 miljoonasta eurosta. Kyse on lainasta, jonka avulla on tarkoitus tukea Ukrainan maksutasetta ja valtion talouden pönkittämisestä myöskin kyse IMF määrittelemien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi on kyse 112 miljoonasta eurosta, jonka neuvosto antoi päätöksellään vuonna 2002. Tätä ei ole vielä pistetty täytäntöön. Uskon kuitenkin, että komission ehdotusta voitaisiin parantaa kahdella tarkistuksella. Pitää silmällä seuraavia tarkoitusperiä. Ensimmäinen tarkoitusperä on vahvistaa EUn ulkoisten toimien johdonmukaisuutta Komissio on usean otteeseen ensin määritellyt ehtoja ja kansainvälinen rahoituslaitos IMF on antanut omat ehtonsa. Aina kun annetaan EUn talousarviosta tukea, tuen antamisen pitäisi olla johdonmukaista EUn politiikan suhteen, jota EU harjoittaa kumppanimaan kanssa. Sen vuoksi minä haluaisin muuttaa nyt luonnosta niin, että apu olisi johdonmukaista EU-Ukraina-assosiaatioagendan kanssa, josta päätettiin marraskuussa 2009. Tämä on katettuna tarkistuksissa 1, 3, 5 ja 6. Toisena tavoitteena on parantaa EUn toimintamahdollisuuksia ja luoda tarpeiset rakenteet uudistuksia varten. Kyse on EUn mukana tuomasta vipuvaikutuksesta. Tämä nivoutuu läheisesti EUn ja Ukrainan väliseen yhteistyöhön, assosiointitoimiin ja sen lähentymispyrkimyksiin kohti EUta. Jotta voisimme myönteisessä valossa esittää jotakin ehtoja, ehdottaisin, että pitäisi laatia konkreettinen aikataulu myöskin näiden ehtojen toteutumista varten. Ja ehtojen toteutuminen olisi sitten avun maksamisen ehtona. Tämän katettuna tarkistuksissa 6 ja 7. Kolmas seikka. Haluaisin painottaa ehdotonta avunantamisehtoa, eli sitä, että ensin täytyy saada aikaan konsensus Ukrainan poliittisen eliitin kesken niin, että vakaat olosuhteet uudistusten aikaansaamiseksi toteutuvat. Tämä on tarkistuksessa kaksi mainittu tämä asia. Neljänneksi ja viimeiseksi uskon, että on tarpeellista ja tärkeää vahvistaa sitä tapaa, jolla Euroopan parlamentti saa tietoa täytäntöönpanon prosessin etenemisestä, etenkin kun lainsäädäntö tullaan hyväksymään normaalin lainsäädäntömenettelyn vallitessa. Tämä on katettuna tarkistuksessa 4 ja 8. Lyhyt huomio vielä aikataulusta. Kun otetaan huomioon, että Inta, joka on vastuuvaliokunta, äänestää jo 16. päivä maaliskuuta asiasta, Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meidän täytyy tehdä työtä hyvin tiukan aikataulun vallitessa. Siksi aikarajatarkistuksia varten on 8, on ensimmäinen maaliskuuta jo kello 18 ja samana päivänä Inta äänestää 16. Tässä samalla viikolla Inta äänestää 16. maaliskuuta. Mielelläni otan vastaan kommentteja tai kysymyksiä, mikä teillä sellaisia on, ja mielelläni teen teidän kanssanne yhteistyötä tämän ja kaikki muidenkin asioiden suhteen, jotka liittyvät millään tavalla Ukrainaan. Much. Kiitoksia paljon. Vaikuttaa siltä, että aina joko aikaa kuluu liikaa tai joskus liian vähän. Nyt olemme toimineet liian nopeasti, koska komission kollega ei ole paikalla vielä. Olen varma, että yhteydenpitoa komission suuntaan kyllä saadaan aikaan jatkossa. Haluatko joku kollega puheenvuoron? Ellei halua, niin haluaisin jälleen kerran toistaa sen, mitä esittelijäkin totesi. Aikarajatarkistuksia varten on ensimmäinen maaliskuuta kello 18. Ja sitten mainitsi, että Intaarista 16. maaliskuuta. Tänään iltapäivällä aloitamme kello 15. Silloin vuorossa on julkinen kuulemistilaisuus, jossa käsitellään Välimeren unionia. Äänestykset aloitetaan suurin piirtein kello 16.15. Joten voitte sitten itse arvioida, missä vaiheessa